iltapäivää kollegat. Pahoittelen, että aloitamme hieman myöhässä. Nyt ihan odottamatta minua pyydettiin äh, johtamaan kokousta. Annelin äh, olin paikasta ei ole tällä hetkellä kenelläkään tietoa. Todennäköisesti tämä on Inkon ainut äh, valiokuntakokous, jonka koskaan johdan, joten onhan tämä minulle suuri kunnia. Olen muuten myös yksi asian varjoesittelijöistä, joten toivon nyt, että saan tässä sitten tehtyä parhaani Meillä on tänään esityslistalla yksi äänestys, mutta käyn tässä nyt läpi, niin kuin Hanna sanoi, puheenjohtajan äh, muistiinpanot. Onko teillä nyt ensinnäkin tähän esityslista luonnokseen jotain huomioita? Se voidaan hyväksyä tällaisenaan. Hyvä, kiitoksia. Samoin haluaisin muistuttaa teille, että tämä kokous lähetetään suoratoistona internetissä, eli ei mitään odottamattomia keskeytyksiä. Ja internetistä e-meeting sivulta löytyvät kaikki tiedot. Ja tämän sivuston pitäisi olla nyt juuri myös päivitetty. 21. helmikuuta 2019 pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyksi, jos kenelläkään ei ole vastalauseita, ei, joten pöytäkirjat hyväksytään. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Kyse on terroristisen sisällön levittämisen estämisestä internetissä. Julia Reda on esittelijämme. Julia, haluaisitko sinä käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron? Ei. Siinä tapauksessa toimitamme äänestykset ensimmäiseksi tarkistus yksi Julialta. pitemmittä puheita. Panos tässä sanoi, että ei tarvitse näitä muita lukea kuin että kysyä puolesta. Tarkistus yksi. Vastaan. Pelkäänpä, että tämä hylättiin. Kompromissi yksi. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. täytyy ilmoittaa tämä äänestystulos, eli hyväksytty kompromissi kaksikin. Sitten tarkistus 35. Ei, vaan nyt siirrytäänkin suoraan 205 tarkistukseen kompromissien hyväksymisen jälkeen. Ja tämä löytyy sivulta neljä useimpien äänestyslistalta ainakin olettaisin. Tarkistus 205. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. That is reject. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 46 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 236 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 235 puolesta. Raukeako se ei? 235 puolesta Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Kyllä, hyväksyttyhän se oli. Tarkistus 237, ei se raukeaa, joten 234 kyllä, siitä äänestetään lisäyksenä puolesta vasta Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme Puolesta. Vastaan. Pitäisikö äänestyttää tyhjätkin? Minä olen kyllä nyt huolehtinut huonosti tästä äänestyksestä. Siis tyhjät äänet. Kyllä, kiitos yksi siellä takana. Tarkistus 49. Ei, siitäkään ei äänestetä. Compromise 5a. Kompromissi 5a. Se on samalla sivulla siellä ala reunassa kompromissi 5a. puolesta vastaan hylätty. 5b puolesta vastaan hylätty. Ei vaan hyväksytty. En minä äänestyttänyt tyhjiä vieläkään. Täytyy hoitaa tämä asia nyt vaan nopeasti. Kompromissi 10. Sivulta 10 löytyy. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 8. Sivulla 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 350 seuraavalla sivulla tuokin, kyllä, puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tuo koneellisesti. hylätty. Sitten 351 äänet puolesta vastaan. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan kuitenkin. Kyllä hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty kai sekin, mutta tarkistetaan tuokin koneellisesti. Kyllä hylätty. 355 puolesta. 355 puolesta vastaan. Hyväksytty. No tarkistetaan tuokin. Kyllä hyväksytty. 357kin raukea, joten 358 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Kyllä se ihan. Jos joku haluaa tarkistaa näin, tehdään 358. Hyväksytty. 359 puolesta vastaan. Hylätty. 360 puolesta vastaan. Hylätty. 361 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, hyvä on. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjä Kompromissi 15. 14 hyväksyttiin, kyllä. Ja sitten kompromissi 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja tyhjää. Yksi tyhjä ääni oikeastaan kaikkiin kohtiin, eikö totta? Mutta yritän nyt tässä äänestyttää noista tyhjistäkin. 392 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Taidettiin se hyväksyä, mutta tarkistamme varmuuden vuoksi. Kyllä, Tarkistus 96, siihen suullinen tarkistus. Haluatteko, että luen tämän suullisen tarkistuksen? Ei. Teillä on teksti siellä edessä. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Hyväksytty. Seuraavaksi 395 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 394 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 97 ja 397 yhdessä puolesta vastaan Hylätty. 396 puolesta. Vastaan. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaanpa. Yes, okay. Se on hyväksytty. Sitten liitteet. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tämä oli hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Meidän pitää varmaankin tarkistaa tämä. Hyväksytty. Siirrymme eteenpäin pari sivua sivulle 28. Tarkistus 146. 146. Ilmeisesti olemme samaa mieltä. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme. Panos oli sitä mieltä, että tämä oli selvä tulos. Tämä oli ilmeisesti selvä, mutta tarkistamme joka tapauksessa. Pahoittelut. 147. Minulla olisi mennyt kuunnella päänosia. Kompromissi E. Siitä ei äänestetä, joten 161 puolesta. 161 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tämä oli hylätty. Seuraavaksi meillä on jälleen suullinen tarkistus. Okay. Tämä koski tarkistusta 26, joten siitä on jo äänestetty. Aha. It's fine, it was rejected. Tämä oli hylätty, uskoakseni kaikki on ok. Meillä oli sullin tarkistus kuitenkin 27. Tämä on eri suullinen tarkistus koskee johdantoson kappaletta 33. Äänestämme siis suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hylätty. 170 ja 171 puolesta vastaan. Tämä oli hylätty. 172 puolesta vastaan. Tämä oli hyväksytty, uskoakseni. 173 se raukeakin. 174 puolesta. Äänestämme näistä yhdessä 28 kanssa. 174 ja 28. Tarkistamme tämän koneellisesti. Tämä oli aivan selvästi hylä, hyväksytty. Hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa. Kiitoksia kollegat. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan Uskoakseni tämä on hylätty. Puheenjohtaja korjaa hyväksytty. 32. Äänestys päättyy. Tämä oli aivan totta. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tämä oli hylätty. 182 puolesta vastaan. Anteeksi, 183 puolesta vastaan. Hyväksytty 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hienoa, pääsemme äänestämään lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ja teemme tämän koneellisesti. Voisivatko kaikki äänestää lausuntoluonnoksesta näin muutettuna? Very good. Congratulations to the rapporteur. Onnittelut esittelijälle. Right. Um, do we have any other business? Yeah, I mean, Julia, would you like to say anything? Julia, haluatko käyttää puheenvuoron? Ole hyvä. Jumping in on... Haluan kiittää puheenjohtaja, joka näin lyhyellä varoitusajalla otti hoitaakseen puheenjohtajuuden. Pidämme tätä arvossamme jatkaa työtä nyt sitten vastuvalikunnassa Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka tekivät työtä. Sen eteen, että saatiin yksimielisyys tästä asiasta. Um, okay. Hienosti sanottu. Kiitoksia. Ennen kuin poistutte salista, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on kaksi muuta kokousta. Ensimmäinen huhtikuuta kolme, kello kolme alkaen ja toinen päivä ähm, huhtikuuta kello 9-13.